kokouksen pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit on jaettu. Onko niihin liittyen kommentoja? Ei ole. Sitten pöytäkirja on hyväksytty. Esityslistan mukaisesti meillä on nyt neuvoston ja komission julkilausumat. Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely haluaisin toivottaa tervetulleeksi Romanian tasavallan pääministerin, entisen kollegamme Viorica Dönchilan. Hänellä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Domnule președinte. Hyvä parlamentin puhemies. Hyvä komission puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia olla tänään täällä eh, teidän edessänne Romanian pääministerinä. Olen ottanut eh, tämän puheenjohtajuuskauden hoitaakseni Itävallalta ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää Itävallan puheenjohtajavaltiota. Samanaikaisesti haluaisin kiittää myös trio kumppaneitamme Suomea ja Kroatiaa, joiden kanssa meillä on ollut erittäin hyvää koordinointia, kun olemme valmistelleet tasapainoista yhteistä työohjelmaa seuraavalle 18 kuukaudelle. Haluaisin nyt esitellä teille Romanian puheenjohtajaskauden prioriteetit ja visiomme unionin tulevaisuudesta. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa on aina pystynyt voittamaan esteet, syntymään uudelleen vaikeimpien hetkien jälkeen. Eh, niinpä, Roman, eh, niinpä Eurooppa-hanke tämänpäiväisessä muodossaan on eh, sellainen, että sitä on muokannut monet kriisit, joita kautta Eurooppa on kulkenut. Nyt olemme jälleen vaikeassa vaiheessa, mutta kuten hyvin tiedätte, jokainen tämän tyyppinen tilanne voidaan muuttaa mahdollisuudeksi uudeksi aluksi Tästä syystä haluaisin sanoa teille, että minun visioni on se, että Romanian kiertävä neuvoston puheenjohtajuuskausi ei ole pelkästään muodollisuus. Meillä on 500 äh, miljoonaa Euroopan kansalaista, jotka odottavat äh, vastausta äh, tulevaisuudesta tästä kodista, jota he kutsuvat Euroopaksi. Siksi on tärkeää, että osoitamme unionin kansalaisille, että unionin toimielimet työskentelevät heidän puolestaan ja erityisesti, että ne tuottavat tuloksia, jotka parantavat kansalaisten elämää ja tulevaisuuden näkymiä. Olen tietoinen siitä, että kiertävän puheenjohtajuuskauden ensimmäinen vaihe tulee olemaan hyvin intensiivinen, mitä tulee päätöksentekoprosessiin Siksipä luotan kovasti teidän tukeenne, jotta voimme mahdollisimman monta lainsäädäntöehdotusta saattaa päätökseen ja jotta pystymme vastaamaan Eurooppaa koskeviin haasteisiin. Romanian visio Eurooppa-hankkeesta perustuu kohesioon eurooppalaisena arvona ja kohesio vaikuttaa kaikkiin ulottuvuuksiin. Meillä on poliittinen kohesio, jäsenvaltioiden halu poliittisen yhtenäisyyteen, meillä on alueellinen kohesio, haluamme vähentää eroavaisuuksia kehityksen tasossa jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Meillä on yhteiskunnallinen koheesio, joka on erittäin tärkeä, jos ajatellaan sisämarkkinoiden neljää vapautta. Tämä ajatus koheesiosta se näkyy laajasti meidän temoottisissa prioriteetteissamme, jotka voidaan jakaa neljään toimintapilariin konvergenssin Eurooppa, turvallisuuden Eurooppa, Eurooppa globaalina toimijana ja yhteisten arvojen Eurooppa. Konvergenssin Eurooppa on ensimmäinen toimintapilarimme puheenjohtajakaudellamme neuvostossa. Ja siinä on kyse talouden kasvun varmistamisesta, e- epätasa-arvon vähentämisestä, kilpailukyvystä, kestävyydestä ja yhteenliittymisestä. Sisämarkkinat on varmasti unionin yksi suurimmista saavutuksista ja Euroopan rakenteen ydin. Yksi Romanian puheenjohtajakauden tavoitteista on edistää lainsäädäntöhankkeita sisämarkkinoiden saralla. Tarkoituksena olisi saada aikaan puitteet, jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin. Meidän on vahvistettava tieteellistä ja teknologista pohjaa Euroopan teollisuudelle, jonka kautta voimme edistää kilpailukykyämme kansainvälisellä tasolla ja samanaikaisesti voimme tuottaa talouskasvua ja työpaikkoja. Haluamme edistää digitalisointumista myös Euroopan teollisuuden saralla. Digitaalinen äh, uudistus on käynnistetty jo edellisillä puheenjohtajuuskaudella, Itävallan ja Viron puheenjohtajuuskaudella, ja me aiomme äh, omalta osaltamme äh, jatkaa samaa rataa. Aiomme keskittyä Eh, idän ja lännen, pohjoisen ja etelän välisiin yhteyksiin, jotka helpottavat kaiken tyyppisiä yhteyksiä, jotta pystytään eh, toteuttamaan neljä vapaata liikkuvuutta, jotta voidaan eh, lisätä Euroopan talouden kilpailukykyä samoin vähemmän kehittyneiden alueiden elintasoa sanoin, että meillä täytyy olla pitkän aikavälin politiikkaa teollisuudessa, mutta yhtä taikea, tärkeää on energiaunionin sääntely. Nämä kaksi aihetta tulevat olemaan erittäin merkittävässä asemassa puheenjohtajuuskaudellamme. Toinen Romanian puheenjohtajuuskauden pilari tulee olemaan turvallisuuden Eurooppa meidän on edessämme turvallisuushaasteita, jotka vaarantavat kansalaisten turvallisuuden. Euroopan unionin eh, edessä on erilaisia riskejä ja uhkia, jotka voivat murentaa yhteiskuntiemme, eh, avointen yhteiskuntiemme arvoja ja hyvinvointia. Yhä nopeu- muuttuvassa maailmassa meidän on edistettävä kansalaisten turvaa virtuaalisessa maailmassa. Meidän on vahvistettava unionin kestokykyä kyberhyökkäyksiä vastaan. Siksi kyberturvallisuus on ennakkoehto kaikille hankkeille, jotka liittyvät informaatioyhteiskuntaan. Unionin turvallisuuteen liittyvät myös neuvottelut ja aloitteet, joiden kautta halutaan siirtolaisvirtoja hallita, vahvistaa unionin ulkorajoja, myöskin terrorismin torjuntaa vahvistaa ja suojella kansalaisia virtuaalisessa maailmassa. Ja lisäksi haluaisimme saattaa päätökseen ja laajentaa eurooppalaisen syyttäjälaitoksen mandaattia, kun on kyse terrorismin torjunnasta ja vahvistaa oikeudellista yhteistyötä. Meidän on löydettävä toimintavia ratkaisuja siirtolaisuuden saralla ja edistettävä yhteistyötä alkuperä- ja läpikulkumaiden välillä, myöskin kun on kyse ihmiskaupasta. Kolmas pilari, jonka olen jota olen ehdottanut Romanian puheenjohtajakauden aiheeksi, on Eurooppa globaalina toimijana. Meidän mielestämme eh, tällä saralla meidän on toimittava yhteistoimin, kun on kyse ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta. Kun on kyse turvallisuuspolitiikasta, haluamme edistää puolustuksen vahvistamista ja unionin turvallisuuden vahvistamista läheisessä yhteistyössä samankaltaisten hankkeiden kanssa, joita kehitetään Natossa. Samanaikaisesti meidän on kiinnitettävä huomiota lähi naapuruusalueeseemme. Tämä tarkoittaa, että meidän on vietävä eteenpäin unionin liittymispolitiikkaa. Tänä vuonna on kulunut kymmenen vuotta itäisen kumppanuuden käynnistämisestä. Tämä on erittäin tärkeä hetki. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Länsi-Balkanin maihin. Lisäksi aiomme tukea sitä, että unioni pitää kiinni sitoumuksistaan kansainvälisellä tasolla kaupallisten etujen edistäminen, monenkeskisen kaupallisen järjestelmän uudistaminen ja talouskumppanuuksien ja vapaakauppasopimusten laajentaminen. Neljäs pilari, jolle meidän puheenjohtajuuskautemme tukeutuu, on yhteisten arvojen Eurooppa. Toisin sanoen jotta voitaisiin kannustaa poliittiseen kohesioon Euroopassa, haluamme edistää niitä periaatteita ja arvoja, jotka yhdistävät meitä. Samanaikaisesti meidän täytyy taistella sellaisia ongelmia vastaan, joita Euroopan unionin yhteiskunnissa on esimerkiksi rasismi, suvaitsemattomuus, muukalaisviha, populismi, antisemitismi ja vihapuhe me haluamme demokraattisempaa unionia, haluamme siis edistää tasa-arvoa, tasa-arvoista kohtelua. Tätä haluavat kaikki jäsenvaltiot ja unionin kansalaiset. Tämä on erittäin tärkeää, jotta eurooppalaiset uskoisivat Eurooppa-hankkeeseen. Sanon tämän romanialaisten näkökulmasta. Heitä minä edustan pääministerinä ja jotka

huolimatta siitä, että he ovat hyvin sitoutuneita Euroopan unioniin, tuntevat, että Romania on kohdeltu epätasa-arvoisesti, erityisesti silloin, kun maatamme kritisoidaan kysymyksistä, jotka ovat täysin normaaleja toisissa jäsenvaltioissa, tai jos, kun Romanialle asetetaan tiettyjä ehtoja, joita ei aseteta muille unionin jäsenvaltioille. Romanialaiset tuntevat epätasa-arvoa, kun he näkevät, että heidän maansa pidetään Schengen-alueen ulkopuolella. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää äh, puheenjohtaja Jean-Claude Junckeria ja puhemies Tajania siitä, että he tukevat äh, meitä täysin, kun haluamme liittyä Schengen-alueeseen. Äh, olen nostanut esiin nämä esimerkit omasta maastani, jotta ymmärtäisitte, että tietyt päätökset, joita tehdään Euroopan tasolla jonkin maan suhteen, vaikuttavat kansalaisiin näissä maissa ja vaikuttavat tavalla tai toisella siihen, miten he luottavat unioniin. Aina kun teemme päätöksiä, meidän on ajateltava jäsenvaltioiden kansalaisia, joihin meidän päätöksemme vaikuttavat, ja meidän täytyy poistaa kaikenlainen epätasa-arvoinen kohtelu niin, että pystymme vakauttamaan unionin yhteisiä arvoja. Koulutus ja kulttuuri ovat unionin tulevaisuuden avain sekä yksilötasolla että jos katsotaan Eurooppa-hankkeen vakauttamista kokonaisuudessaan. Lisäksi tarvitaan ratkaisuja, joissa nuoret otetaan mukaan luomaan vahvaa Eurooppaa, joka perustuu yhteisille eurooppalaisille arvoille. Hyvät naiset ja herrat, me seuraamme kaikki Iso-Britannian parlamentin päätöstä ja on aivan selvää, että Brexit tulee olemaan puheenjohtajuuskaudellamme keskiössä. Me tulemme seuraamaan tätä tilannetta, mutta meidän täytyy myös oppia tästä tilanteesta. Toukokuussa meidän demokratiamme suurin ylikansallinen demokratia tulee valitsemaan uuden Euroopan parlamentin meidän pitäisi vahvistaa näitä vaaleja, koska se on mahdollisuus meille, jotka uskomme Eurooppaa, edistää sellaista unionia, joka on vahvempi, joka perustuu yhteisille arvoillemme. Minä uskon vahvaan Eurooppaan, yhtenäiseen Eurooppaan, parempaan Eurooppaan, joka toteuttaa sitoumuksensa kansalaisiaan kohtaan ja uskon myös eurooppalaisempaan Eurooppaan, joka edistää todellisia eurooppalaisia arvoja ja joka herättää kansalaisissa tunteen siitä, että he kuulevat eurooppalaiseen alueeseen. Vahva ja yhtenäinen Eurooppa kaikilla saroilla, taloudellisella, yhteiskunnallisella saralla on paras äh, ratkaisu E, ja tulevaisuuden näkymä Eurooppa-hankkeelle. Kiitoksia. La parola al Presidente della Commissione europea Andrew Sansip. Ja sitten komission puolesta Andrew Ansip. Thank you, Mr. President. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä pääministeri, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Minä puhun puheenjohtaja Junckerin nimissä. On hienoa olla täällä aloittamassa tätä historiasta koko historian ensimmäistä Romanian puheenjohtaja kautta. Romania samoin kuin minunkin maani Viro ja moni muu Euroopan maa vietti satavuotisjuhliaan viime vuonna. Tuolloin oli hyvä hetki muistella mennyttä ja tarkastella myös sitä, kuinka pitkä matka on tuona aikana kuljettu. Ja Romania on todellakin edistynyt hyvin paljon. Se on nyt oikeassa paikassa, paikallaan keskellä Eurooppaa. Ja kaikista paras tapa symbolisoida tätä edistystä on tämä puheenjohtajakausi, koska kuuden seuran kuukauden ajan Romania tärkeällä hetkellä unionillemme johtaa neuvostoa. Minä olin viime viikolla Bukarestissa ja mukana olivat kaikki Euroopan komission kollegat. Näin pystyimme suoralta näkemään, kuinka hyvin oli valmistauduttu kauteen ja kuinka innokkaita siihen oltiin. Mutta puheenjohtaja asema tuo mukanaan vastuullisia tehtäviä, varsinkin silloin kun on paljon muutoksia tulossa. Kuten puheenjohtaja Juncker on monta kertaa sanonut, Euroopan komission teidän käytettävissänne. Olemme valmiita tukemaan teitä ihan joka askeleen tällä tiellä. Me työskentelemme käsi kädessä kaikkien toimijoiden kanssa ja eri osapuolten kanssa, jotta voimme varmistaa sen, että kuusi seuraavaa kuukautta ovat tuottavia ja ne lisäävät yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta. Mutta samalla tavalla kuin te voitte siis luottaa meihin, niin mekin luotamme teihin. Me luotamme siihen, että toimitte johtajana ja vakauden tuojana ja siihen, että pystytte siltoja rakentamaan ja saamaan konsensusta aikaiseksi sekä Euroopassa että kotonanne. Tämän sanon, koska mikä tahansa puheenjohtaja valtio menestyksessään on riippuen siitä, että takana on kansallinen konsensus. Jos kotona ollaan yhtenäisiä, niin saadaan Eurooppa yhtenäisesti myös eteenpäin. Romane tietää monta, muutamata paremmin, kuinka tärkeää yhtenäisyys on. Kun valmistauduttiin unionin jäsenyyteen, koko maa teki eh, yksimielisesti töitä varmistaakseen, että kaikki liittymiskriteerit täytettiin. Tämä ei ollut mikään rasti ruutuun harjoitus, vaan tulosta siitä, että koko maa yhdistyi sen tavoitteen taakse, että päästäisiin solidaarisen unioniin ja yhteisten arvojen unioniin. Nämä arvot, eli vapaus, demokratia, oikeusvaltioperiaate, saivat maan liikkumaan eteenpäin ja nämä ovat sellaisia arvoja, joita ei missään nimessä koskaan missään Euroopassa voi heikentää tai kyseenalaistaa niiden toteutumista. Kaikkien on varmistettava se, että seuraavan kuuden kuukauden ajan ja sen jälkeenkin näin on. Hyvät edustajat, aluksi sanoin, että puheenjohtaja valtion tehtävän hoitaminen tuo vastuullisuutta kaikille eurooppalaisille. Ja tämä on nyt Romanian tehtävä kuuden seuraavan kuukauden ajan. Tämä tulemaan vaikeampaa kuin aikaisemmin. On 242 komission tekemää ehdotusta, joihin tarvitaan vielä eh, rinnakkaislainsäätäjien suostumus ja hyväksyntä ja aikaa on hyvin vähän saada mahdollisimman suuri osa näistä riman yli, koska 18 huhtikuuta alkaa vaalikampanja ja työskentely loppuu täällä. Moni näistä suuresta määrästä ehdotuksia koskee tärkeitä asioita, Brexit-valmistautuminen ja maahanmuutto ja turvapaikkasäännöt muun muassa. Minun aikanani digitaali sisämarkkinoita ajatellen niin tarvitaan vielä sopimus seitsemästä ehdotuksesta 30 ja nämä todella vaikuttavat eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään. Sillä näin pystytään helpottamaan rajat yli online-myyntiä ja voidaan varmistaa se, että on oikeus sähköiseen eh, henkilöllisyyden ja henkilötietojen suojan ja myös kyberturvallisuutta voidaan lisätä. Tarvitaan tämän vuosisadan sääntelyä. Tässä on paljon pelissä sekä digitaalisessa maailmassa että yleisesti. Tämä koskee erityisesti sitä, kun halutaan todella edistyä seuraavassa monivuotisessa budjetissa Euroopan unionille. Kyse ei ole ainoastaan luvuista tai desimaalipilkuista, vaan kyse on siitä, että pitää päättää, minkälaisen unionin me haluamme tulevaisuutta varten. Eli kyse on meidän tulevaisuudesta näiden lukujen takana. Kun budjetista puhutaan, niin tässä on osoitettava eurooppalaisille, että unioni on valmis ottamaan oman kohtalonsa omiin käsiinsä. Kun 9. E, toukokuuta johtajat tapaavat Sivilissä. Meidän on tehtävä selväksi, että olemme sitoutuneita vahvempaan ja itsenäisempään ja yhtenäisempään unioniin. Ei olisi parempaa viestiä, mitä eurooppalaisille voitaisiin antaa, kun eurooppalaiset menevät äänestämään juuri pari viikkoa myöhemmin. Erityisesti ne, jotka äänestävät ensimmäistä kertaa, ovat tärkeässä asemassa. Olivatpa he lännestä tai idästä, pohjoista tai etelästä. Nämä nuoret, heillä on paljon yhteistä. He etsivät toivoa, sellaista tulevaisuutta, joka on heille varmempi ja houkuttelevampi. He haluavat sellaisen unionin, joka pitää sisällään idän ja lännen ja ihmiset eri puolilla Eurooppaa. Meidän on nyt tehtävä heille selviksi, että unioni todellakin antaa heille sitä, mitä he toivovat. Tällainen tehtävä Romanian puheenjohtaja kauden edustajalla edessään ja kaikki tuemme teitä, jotta tämä voi toteutua. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, hyvä varapuheenjohtaja. Ja nyt sitten äh, ryhmien nimissä ensimmäinen puheenvuoro edustaja Stolosan äh, EPP-ryhmästä. Kiitoksia äh, puhemies. Tervetuloa, hyvä pääministeri, Euroopan parlamenttiin. Euroopan toimielevät ovat teille välittäneet täyden tukensa, jotta romania puheenjohtajuuskausi olisi menestys. Sitä me toivimme, toivomme myös täällä Euroopan parlamentissa. Meillä on vaikeita kysymyksiä neuvottelupöydällä neuvoston kanssa. Maahanmuutto, liikkuvuus, noin 40 mietintöä, jotka liittyvät myös rahoituspuitteisiin 21-2027 ja monia muita. Nämä neuvottelujen tulokset tulevat vaikuttamaan unionin tulevaisuuteen seuraavina vuosina. Kuten hyvin tiedätte, rova pääministeri, teillä on paljon uusia ministereitä, joilla ei ole kokemusta neuvotteluista Euroopan toimielimissä. Siksi pyytäisin, että te pyydätte, että nämä ministerit perustaisivat toimin Romanian edustuston asiantuntijoiden neuvoihin. He tuntevat oikein hyvin nämä kysymykset. Aivan oikein ilmaisitte huolenne siitä, että Itä-Euroopan valtioita ei jätetä unionin periferiaan mutta niin kauan kuin Romania ei ole Schengen-alueen jäsen eikä myöskään euroalueen jäsen, meidän maamme ei ole täysin integroitunut Euroopan unioniin. Euroopan toimielinten puheenjohtajat ovat osoittaneet, että äh, Romania on valmistautunut ja he tukevat Romanian liittymistä Schengen-alueeseen, mutta tämä ei riitä. Pääministerinne teillä on velvollisuus äh, kaikkia romanialaisia kohtaan ja Romanian liike-elämää kohtiin, kohtaan keskustella mahdollisimman pian Ranskan ja Alankomaiden pääministerin kanssa, samoin Itävallan ja Saksan kanslereiden kanssa. Ja teidän pitää vakuuttaa heidät siitä, että Romania on valmis liittymään Schengen-alueeseen. Alankomaissa teidän pitäisi mennä puhumaan myös Alankomaiden parlamenttiin mutta ilman Romanian parlamentin jäseniä, koska heillä ei ole uskottavuutta, me tiedämme sen hyvistä syistä. Mitä tulee euroon, te olette sanoneet, että haluatte julkaista kansallisen toimintasuunnitelman euron liittymisestä. Vuosi 2018 on kulunut, mutta me emme ole vieläkään nähnyt tällaista toimintasuunnitelmaa. Pyytäisin, että tämän lupauksen täyttäisitte mahdollisimman pian. Ja toivotan teille menestystä tällä puheenjohtajakaudella. Kiitoksia. Nome del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti. E Seuraavaksi SND-ryhmän puolesta edustaja Udo Bulman. Arvon pääministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja onnittelut Romanian ensimmäisen puheenjohtajakauden aloittamisesta. Tiedän, että olette henkilökohtaisesti sitoutunut Euroopan unioniin. Te olette entinen kollegamme me tunnemme teidät erittäin sitoutuneena eurooppalaisena. Näemme tässä hyvän pohjan erilaisen yhteistyölle puheenjohtajamaan kanssa. Kun otetaan huomioon ne tehtävät, jotka meillä on edessämme, ja kun otetaan huomioon, miten vakava tilanne vallitsee monilla politiikan osa-alueilla – Suurella mielenkiinnolla kuuntelin puhettanne. Sosiaalinen kohesio, alueen kohesio ovat tietystikin horisontaalisia kysymyksiä. Te aiotte jär- järjestää tai luoda uudenmaalaista eurooppalaista konvergenssia, lähentymistä. Se on juuri sen ytimessä, josta meidän täytyy keskustella. Tämän päivän viimeiset tunnit tulevat osoittamaan, kuinka vakava tilanne vallitsee nyt Lontoossa – ja kuinka paljon työtä täytyy vielä tehdä, huolimatta siitä, miten tänään illalla Lontoossa päätetään kansainväliset rahoitusmarkkinat, verotuskysymykset, kaikki nämä täytyy hoitaa kuntoon. Maahanmuuttokysymys on yksi tärkeimpiä aiheita, aihealueita, joilla täytyy toimia. Minä haluaisin osoittaa teille kunnioitustani ja kehua teitä – ja myöskin siitä, että halu, halusitte auttaa henkien pelastamisessa Välimerellä joulun aikaan sen sijaan, että olisitte katsoneet toiseen suuntaan ja ryhtyneet niiden leiriin mukaan, jotka väittävät olevansa tietämättömästä ongelmista. Jotkut viittasivat siihen, että on olemassa ongelmia, joista täytyy keskustella. Tämä pitää paikkaansa. On asioita, jotka huolestuvat meitä. Monet siikat, jotka liittyvät Romanian oikeuslaitokseen, täytyy soittaa kuntoon. Korruptioita vasten täytyy ponnekkaasti taistella. Mikä halutaan uudenaikainen, moderni Eurooppa, ja sitten saman aikaan on maassa, jossa salaisella palvelulla on vaikutusta siihen, miten tuomarit ja syyttäjät toimivat. Silloin tällaista ei voida hyväksyä, hyvät naiset ja herrat sanoa teille, mutta myöskin teidän ne pitäisi esittää samat huomiot ja katsoa, mitä palvelu tekee. Muuten komissio ei voi katsoa muualle ja todeta, että yhtenäisyys on hyvä asia. Kyllä asioista pitää puhua oikeilla nimillä. Ja siellä, missä ongelmia esiintyy, siellä niistä täytyy puhua. Kun puhuu teidän maastanne, on piilossa monia asioita, joista ei puhuta. Mikäli maassa tapahtuu epäroikamukaisuutta, ihmisiä kärsii oikeuslaitoksen toiminnasta syyttöminä, tähän täytyy puuttua, mutta yleistä armahdusta ei pidä antaa ja pistää kaikkia samaan nippuun. Tiedän täytyy varmistaa oikeusvaltion periaate siellä, missä se on tarpeellista. Tiedän, että te haluatte sitä. Haluaisin rohkaista teitä tähän, koska Puheenjohtajakaudella tämä olisi hieno saavutus. Silloin Eurooppa ja muukin maailma on teidän rinnalla, mikä näyttää ryhdytte. Oikeusvaltio on eurooppalaisten yhteiskuntien saavutus, joka suojelee ihmisiä. Vapaudet halutaan taata suhteessa valtioon ja mielivaltaisuus täytyy saada loppumaan. Tämä pätee meihin kaikkiin, kaikkiin ihmisiin. Sosiaalidemokraatit tietämme tämän, koska 150 vuotta sitten puolue, liikkeemme perustettiin. Olemme kaikkialla taistelleet oikeuksien puolesta siellä, missä oikeudet ovat va- vaarassa, mutta ei oikeusvaltio ole, jossa voidaan käydä poliittista peliä ja ei sitä voida käyttää poliittisessa pelissä pelinappulana. Huolimatta siitä, mitä poliittista suuntausta edustaa, täytyy varmista oikeusvaltio. Te olette erittäin rohkea nainen, minä tiedän sen. Teidän uudistushalukkuutenne saattaa olla erinomainen ennen tulevasta kuudesta kuukaudesta. Paljon työtä on tehtävänä. Kaikki, jotka tietävät asioista, varsinkin kansanpuolueen edustajat, heille toteaisin, että missä maassa, mikä, jos, mikäli maassa suuritaan yliopistoja, ja mikäli fasismi rehottaa ja sitten journalisten oikeudet ja mielipiden vapaus politan jalkoihin, silloin teidän, silloin te herra, silloin kun on kyse Orbanista, niin sitten hän ei sanota mitään. Teidän pitäisi e, toimia tässä asianmukaisesti, te, mutta toimitte väärin, mikä suitte silmänne oman piirinne, ta, omassa piirissään tapahtuvista väärinkäytöksistä. Nyt pitäisi huolehtia siitä, mitä poliittinen suunta on kyseessä, puhua asioista erittäin äänekkäästi ja kutsua asioita niiden oikeilla nimillä. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Steven. Puhemies, kollegat, arvon pääministeri, ensinnäkin lämpimät tervetuloa että Romanille puheenjohtajamaana. Kuusi kuukautta lyhyt aika keskustella ja neuvotella asioista. Siksi tärkeää on saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen yhdessä kahden muun, kahden seuraavan puheenjohtajan maan kanssa. Ennen Romanian puheenjohtajakautta eurooppalainen laajentuminen oli jo prioriteetti petti. Nyt ensimmäistä kertaa viime vuodesta lähtien, ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, Uuni on jälleen osoittanut kunnianhimoa laitamisen suhteen. Mikäli tarvitaan uudistukset tehdään, kuusi Länsi-Balkanin maata voivat liittyä unioniin vuoden 2025 tienoilla. Mutta parempi olisi, että EU ensin hoitaisi itse omat asiansa kuntoon. Minä viittaan tässä en vähäisimpänä Brexittiin ja yhä kasvavaan tyy- tyytymättömyyteen kansalaisten keskuudessa silloin, kun on kyse avoimiin rajoihin perustuvasta maahanmuuttopolitiikasta ulkopolitiikasta. Meidän mielestämme laittamaan maahanmuuton torjunnan pitäisi olla prioriteettiasia. Nyt pitäisi siirtyä Australian malliin, joka kannustaa siihen, että laittamat maahantulijat pysyvät poissa. Toivottavasti tämä ajatus on asiasta olette samaa mieltä minun kanssani ja toivon mukaan tämä ajatus myöskin heijastuu silloin, kun keskusteluihin, joita tullaan käymään EUn turvapaikkapolitiikasta. Seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta edustaja Verhofstadt. Kiitos pääministeri. Teidän maanne ottaa puheenjohtajavaltion tehtävät hoitaakseen hyvin kriittisellä hetkellä, jos näin voi sanoa, juuri ennen Eurooppa-vaaleja. Meillä on tässä pieni lista, minulla on tässä mm, liikkuvuus ja paketti ja mm, pankkiasiat, monivuotinen rahoituskehys, niistä on sovittaa ja myös sitten kaksi artiklan 7 menettelyä, yksi Puolan hallitusta vastaan ja toinen tämän parlamentin päättämä Orbania vastaan. Tässä on teillä kyllä edessäni aika paljon asioita ja toivottavasti teidän kannaltanne ja hallituksenne kannalta ei tule kolmatta artiklan 7 tapausta, eli Romanian hallituksen vastaisia toimia, koska minun pitää nyt suoraan sanoa, että vaikuttaa siltä, että ei tässä kovin kaukana siitä olla, jos jatkossakaan ei huomioida Venetsian komission ajatuksia tietyissä lainsäädäntö asioissa, joita käsitellään Romanian parlamentissa. Ja viimeksi olin kollegoiden kanssa. Bukarestissa tapasin herra Dragnia, hän on eh, parlamentin puhemies ja teidän eh, puolueenne johtaja, ja hän puolusti näitä lainsäädäntöasioita ja lähestymistapa hän sanoi, että oikeusvaltioperiaate on subsidiariteettiperiaatteen mukainen asia, mutta minun kyllä sanottaa teille, että on paljon asioita, joissa lähdetään liikkeelle läheisyysperiaatteesta Euroopassa, mutta ei missään nimessä oikeusvaltioperiaate yksi näistä asioista 2013. Ja minun on sanottava, että ihan samaa sanoin samana päivänä myös Chanulle. Ja hän lupasi, että teidän teidän miten hallituksenne ja kaksi enemmistöpuoluetta muuttaisivat ehdotustaan niin, että se olisi Venetsian komission ajatusten mukainen aivan täysin. Ja hän oli tämän lisäksi kanssani samaa mieltä siitä, että Venetsian komissio antaisi uuden kannan, eli kun ehdotuksiin on tehty muutoksia, niin nämä muutokset nämä ehdotukset lähetetään sitten takaisin Euro, Venetsian komission koskien eh, oikeuslaitoksen itsenäisyyttä, eh, rikoslain muuttamista ja rikosprosessilain muuttamista ja kansalaisjärjestölain muuttamista. Ja minun on nyt sanottu vähän suoraan, että sen jälkeen kun me tapasimme Pulmanninkin kanssa ja muiden Bukarestissa, mitään näistä lupauksista ei ollut täytettyä päinvastoin teidän hallituksenne on jatkanut näiden huonojen käytänteiden tiellä Orban ja Kaczynskin tavoin. Ja minä haluaisin kysyä myös, onko tämä totta, mitä luin lehdistöstä, eli että teillä on sellainen suunnitelma, että hyväksytte sellaisen lain, joka antaa armahduksen korruptiotapauksissa, eli näin nämä suuret tekijät tässä olisivat suojassa. Ja minä haluaisin sanoa, että jos tämä teidän ehdotuksenne menee läpi, niin minun ryhmäni eikä liberaaliperhe ryhdy vaaleihin tuollaisten kumppanien kanssa. Me haluamme eh, demokraattisia voimia, haluamme lopettaa korruption, me haluamme tämän maan siivota ja lopettaa eh, vanhan salaisen palvelun vallan käytön. En minä näin arvostele teidän maatanne tai Romanian kansalaisia, vaan arvostelen tiettyjä käytänteitä, jotka teidän poliittisella enemmistöllä tällä hetkellä on ollut. Minä olen Romanian tasavallan kansalainen Vuonna 2001 minä sain tämän kansalaisuuden sen jälkeen, kun minä Euroopan neuvostossa olin pyytämättä poltanut Romanian oikeuksia Nitsan sopimuksessa, koska muut maat sanoivat, että Romilla pitäisi olla vähemmän äänestysoikeuksia siksi, että se oli Itä-Euroopan maa ja tämä oli pelkkää syrjintää. Ja lopulta me saimme tämän myös toteutettua, eli saimme Romanian tasavalle samanlaiset äänestysoikeudet kuin muillekin. Ja hyvä puhemies, minä puolsin myös euron käyttöönottoa ja Schengenin mukaan tuloa. Eli ei tämä ole mitään arvostelua, vaan teidän pitää nyt käydä näitä taistoja. Teidän pitää olla todellinen pääministerin, pitää nämä vanhat sotkut nyt siivota ilman, että eh, mm, tässä mitenkään teette yhteistyötä korruptoituneiden nykyvoimien kanssa. Kiitos. Presidente Skakeller. Ja seuraavaksi vihreästä ryhmästä puheenjohtaja Ska Keller. Tervetuloa pääministeri ja koko puheenjohtaja joka puheenjohtajakausi on tietenkin aina mahdollisuus maalle loistaa, vaikuttaa muut diplomaattisilla kyvyillään, kyvyillään löytää kompromisseja, mahdollisuus vaikuttaa ja vakuuttaa kaikki. Tämä puheenjohtajuuskausi on erittäin tärkeä tehtävä toimielimisille suhteille ja sille, että Eurooppa pääsee eteenpäin. Mutta puheenjohtajuuskausi on myös aina hetki, jolloin maa asettautuu valokeilaan. Ja jos katsotaan Romanian hallitusta, niin silloin eh, se nostaa esiin huolenaiheita. Romanialla on pitkä perinne eh, vapauden ja kansalaisoikeuksien äh, puolesta taistelemisessa romanialaiset kaatoivat diktatuurin 42 vuoden jälkeen. Romania on liittynyt EU-hun ja edistynyt huomattavasti esimerkiksi korruption torjunnassa. Nämä ovat saavutuksia, joista Romanian kansa voi olla er-, erittäin ylpeä. Meidän kaikkien pitäisi olla ylpeitä näistä äh, Romanian äh, kansan saavutuksista. Tällä hetkellä tuhannet romanialaiset ovat jälleen kaduilla vaatimassa kansalaisoikeuksia ja hyvää hallintoa tietoa, mutta ongelma on se, että heitä ei kuulla. Sen sijaan äh, hallitus on äh, ryhtynyt toimimaan kansalaisoikeuksia ja hyvää hallintoa vastaan ja ehdotetut lainsäädäntö ehdotukset äh, laillistaisivat korruption ja hallitus haluaa jopa rajoittaa mielenilmausoikeutta, mutta puheenjohtajavaltion on oltava hyvä esimerkki ja oltava uskottava. Teillä on vielä mahdollisuus tulla siksi hyväksi esimerkiksi, jota me Euroopassa tarvitsemme, mutta kello käy. Teidän puheenjohtajaskautenne eh, on eh, työn täyteinen. Meillä on Brexit ja EU-vaalit ja samanaikaisesti EU tarvitsee pitkän aikavälin eh, vision. On oikein hyvä, että olette valmistelleet toukokuun huippukokouksen, mutta että toukokuun huippukokous olisi hyödyllinen, siinä täytyy käsitellä kaikkein polttavimpia kysymyksiä. Miten pysäytämme ilmastonmuutoksen, miten siirrymme hiilivapaaseen talouteen, miten sosiaaliset Euroopan oikeudet ihmiset Euroopassa ovat todellisuutta, eivätkä vain kauniita sanoja, ja miten puutumme siihen, että oikeusvaltiota murennetaan monissa jäsenvaltioissa. Toivotamme teille menestystä ja toivottavasti yllätätte meidät myönteisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi QNGL-ryhmästä edustaja Silikki Otis. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin, arvon pääministeri. Romanian puheenjohtaja kausi on kausi, jolloin täytyy reagoida talouseräkriisin seuraamuksiin. Kurjuus ja köyhyys ja työttömyys varsinkin nuorten keskuudessa on asioita vastaan täytyy taistella ja auttaa ihmiset pois köyhyydestä. Hiljattain julkaistiin joitakin tilastoja vuodelta 2017 ja 2018 Yksi seitsemästä eläkeläistä elää tänä päivänä Euroopassa köyhyysrajan alapuolella. Tämä kaikki jo on johtanut siihen, että ihmiset asettavat EUn kyseenalaiseksi yhä enemmän. EUn puheenjohtajakausi on kausi, jonka aikana toivon mukaan saadaan ihmisten luottamus voitettua takaisin ennen Eurooppa-vaaleja. Mikäli ne katastrofaaliset vaikutukset, joita neoliberalismista ja kapitalismista ovat syntyneet, mikäli niihin ei puututa, niin silloin luottamus kärsii ja myöskin budjettikuri täytyy vihdoinkin saada loppumaan. Nämä ovat elementtejä, jotka ovat erittäin suuria huolia kansalaisten mielissä. Edistysmieliset voimat Euroopan parlamentissa vaativat sen vuoksi sitä, että sosiaalipolitiikkaan satsataisiin enemmän. Työmarkkinan vuoropuhelu on myöskin asia, jota täytyy edistää. Kaiken tämän täytyy johtaa siihen, että saamme jonkinlaisen sosiaalisasian pilarin, joka ottaa huomioon ihmisten tarpeet, yhteiskunnalliset tarpeet. Usein olemme kuulleet tyhjiä sanaa, sanoja ja sanahelinää, mutta käytännössä mitään ei ole tapahtunut näiden sen suhteen. Nyt täytyisi ryhtyä investointitoimintaan ja investoida reaalitalouteen, jotta kohesio edistyisi, jotta saadaan todellista hyvinvointia aikaan ihmisille. Nämä ovat tavoitteita, jotka täytyy ottaa huomioon niin ne täytyy olla tärkeimmässä asemassa kuin monivuotisten, rahoituskehys, monivuotisten rahoituskehysten. Toivon mukaan puheenjohtajakaudella ne viettää näitä asioita eteenpäin uusia järkeviä laadukkaita työpaikkoja täytyy saada luotua, jotta työttömyyttä voidaan torjua. Jäsenvaltioiden täytyy myöskin saada vaatimus, että humanitaarisesti reagoidaan maahanmuuttokriisiin, että Euroopasta ei tule linnoitus Eurooppa. Ja sitten vielä lyhyesti Turkista. Euroopan unionin täytyy, ennen kuin se vahvistaa suhteitaan Turkkiin, pohtia, pohtia sitä, kuinka voitaisiin vaatia Turkkia toiminnan niin, että se ei aseta kyseenalaiseksi tai loukkaa esimerkiksi Välimerellä Kyproksen itsemääräämisoikeutta. EFDD-ryhmästä edustaja Paksa. Euroopassa. Hyvä pääministeri. Euroopan unionin talouskasvun lisääntyminen, parempi puolustus, yhteiset arvot, nämä ovat asioita, joista on puhuttu monta vuotta, mutta ei ole kuitenkaan pantu täytäntöön eikä saatu vastausta. Hyvä pääministeri, oletteko samaa mieltä siitä, että tänä päivänä kaikkein tärkeintä olisi saada vastaus kahteen kysymykseen? Ensinnäkin, miksi Euroopan unionin yhteenliittymisen sijaan ollaan eroamassa siitä, miksi niin valtamäärä britti äänesti Brexitin puolesta, mikä syy tässä oli taustalla, mitä voidaan tehdä, jotta saksalaiset ja ranskalaiset ja muut eivät tekisi samanlaista päätöstä. Hyvä pääministeri, nämä kysymykset eivät saa vastausta sillä, että tulee uusia kasvuohjelmia tai jotain muuta, vaan Euroopan unioni on muututtava. ENF-ryhmän puolesta edustaja Mayer. Kiitos puhemies. Arvoisa pääministeri, kaksi asiaa ovat tässä keskustelussa merkittäviä. Ensinnäkin sosialistinen hallitus, joka on rajavalvonnan ja laittoman maahanmuuton ottanut asialistalleen, onnittelut siitä. Ja sitten herra Bulman, joka ei käsittele täällä näitä ongelmia, vaan ryhtyy vastahyökkäykseen. Tätä emme ole aikaisemmin nähnyt, mutta se varmasti jää historiaan. Te otatte nyt puheenjohtajakauden käsiin Itävallalta. Itävalta on paljon tehnyt. Toivotan teille hyvää. On paljon vaikeita asioita asialistalla. Tämä ei varmastikaan ole helppo. Olemme kaikki nähneet, mistä on kyse. Minä arvostan Romaniaa, minä arvostan maata ja ihmisiä, mutta kyseenalaistan sen, että onko valtio valmis tähän puheenjohtajakauteen ja onko valtio riittävän vakaa? Te olette nyt kolmas pääministeri tällä äh, kaudella eh, ja silloin ei pitäisi äh, ryhtyä valtataisteluihin. On tarpeen äh, toimia korruption torjunnan saralla. Me tulemme sitten arviomme antamaan päivän päätteeksi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ivan sitoutumattomista. Kiitoksia puhemies. Toisin kuin monet muut, jotka ovat argumentoineet hyvin tai huonosti, uskon, että tämä puheenjohtajakausi tulee olemaan menestys. Minä olen vakuuttunut siitä, että Romanian puheenjohtajuuskausi tulee olemaan menestys, koska meillä on tarvetta sille, että tämä on menestys. Romania, Euroopan unioni on tällä hetkellä hyvin vaikeassa hetkessä. On tarpeen, että kaikki se, mistä me olemme keskustelleet täällä tänään, toteutuu. Siksi saatte kaiken tukeni niin paljon hyötyä kuin siitä on. Sitten haluaisin nostaa esiin kaksi aihetta, jotka pidän tärkeänä. Ensinnäkin kolme neljäsosaa Euroopan unionin jäsenvaltioista on yhä nopeammassa modernin orjuuden prosessissa. Ihmiset tekevät työtä, heillä ei ole oikeuksia, he eivät tunne oikeuksia. Tämä ei koske pelkästään Romaniaa, vaan kolmea neljäs osaa Euroopan unionin jäsenvaltioista. He, niissä tapahtuu tämä ilmiö. Pelkässä pelkästään Saksassa on noin 170 000 ihmistä, jotka ovat tämän modernin orjuuden uhria. Ja toinen tärkeä aihe on kohesio. Tietenkin tarvitsemme resursseja. Korruption kustannukset Euroopan unionissa arvioidaan noin tuhanteen miljardin euroon. On aivan selvää, että tämä koskee myös Romaniaa, noin 40 miljoonan euron arvosta. Ne ovat suoria, epäsuoria kustannuksia. Italiassa hävitään ta- no, taas noin 200 miljoonaa, siis kaksi miljardia eh, euroa vuosittain korruption takia. Eh, Espanja 120 miljoonaa ja niin poispäin. Siis tuhansia miljoonia pystyisimme eh, saamaan kohesiota varten, jota haluatte edistää. Tämä on erittäin tärkeä asia myös, jota pitäisi käsitellä puheenjohtajuuskaudella. No, ehm, Oikein hyvää päivää kaikille. Pyydän kaikkia puhujia kunnioittamaan puheaikoja. Olemme pahasti myöhässä. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Suits, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. No presidentti, hienoa, että olette täällä paikalle. Hienoa, että Romania nyt saa järjestää puheenjohtajakautensa. Ja se on nyt uuden kolmikkoon ensimmäinen